tänään noin kello 11.30. Seuraava kohta esityslistalla on komission julkulausuma rautateiden turvallisuus, eurooppalainen merkinnäntöjärjestelmä mukaan luettuna. Tämä on hyvin ajankohtainen asia tietysti, kun otetaan huomioon äskettäinen onnettomuus Brysselin lähellä vain muutama päivä sitten, kun oli hyvin vakava onnettomuus todellakin. Ja sitä tietysti kaikki ajattelemme, kun seuraavaa esitysten kohtaa käsitellään. Ja solidaarisuuden ilmaisemme tietysti kaikki, kaikkien uhrien perheille. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi komission varapuheenjohtajan, herra Siim Kallaksen, joka oli Korunissa mukaan viime kun puhuttiin meriturvallisuudesta – Juuri päätimme hyvin syvällisen ja mielenkiintoisen keskustelun kalastuksesta, joten nyt voimme siirtyä eteenpäin ja ehkä katsoa asioita, jotka ovat yhteisiä molempien aiheiden kannalta. Joten nyt puheenvuoro komission jäsenelle komission julkilausumaa varten. President, thank you very much for Puhemies, kiitoksia oikein paljon näistä alustussanoista ja hyvät jäsenet. Äh, onnettomuus Buisingenissa äh, 15. päivä oli todellakin äh, kauhea tapahtuma ja tämä nosti esille useita kysymyksiä, teknisiä ja muitakin kysymyksiä liittyen rautatieden turvallisuuteen on erittäin vaikea löytää lohdutuksen sanoja näissä surullisissa tapahtumissa. Tämän onnettomuuden syitä ei tunneta vielä täysin ja tekninen tutkimus on aloitettu EUn turvallisuusdirektiivin sääntöjen mukaisesti. Tämä on Belgian tutkimusviranomaisten tehtävä. Se pitäisi tehdä riippumatta kaikenlaisista oikeudellisista tutkimuksista. Tämä tekninen sen tutkinnan tarkoituksena ei ole määritellä syypäätä, vaan tapoja, joilla voidaan parantaa rautatieturvallisuutta ja ehkäistä onnettomuuksia. E, eurooppalainen tut- e, belgialainen tutkimusviranomainen pyysi Euroopan rautatieviranomaisia auttamaan kattamaan sitä näissä tutkimuksissa jo muutama tunti onnettomuuden tapahtumisen jälkeen. Niin kauan kuin onnettomuuden syyt eivät ole vielä selvillä, haluaisin korostaa sitä, että ei voida vetää johtopäätöksiä. Tietenkin mm, olen valmis selventämään muutamia kysymyksiä, jotka nousivat esiin tämän tragedian jälkeen liian usein rautatieonnettomuuksissa on niin, että äh, yritetään yhdistää eurooppalaiset säännöt ja lainsäädäntö ja nämä onnettomuudet. Ensinnäkin haluaisin äh, puhua markkinoiden avaamisesta. Äh, rautatieliikenteen avaaminen kilpailulle ja tarkoitus erottaa rautatieyhtiöt ja infrastruktuuri, niin tässä yhteydessä on mm, otettu käyttöön tiukat säännöt rautatie turvallisuuden varmistamiseksi. Me haluamme varmistaa korkean tason rautatieturvallisuuden tunnistaen samalla kuitenkin yksittäisten jäsenvaltioiden omat menettelyt. Euroopan rautatievirasto julkaisee raportteja säännöllisesti rautatieiden turvallisuudesta ja monitoroi tilannetta jäsenvaltioissa. Indikaattorit osoittavat, että rautatiesektorin avaaminen kilpailulle ei ole missään tapauksessa vaikuttanut kielteisesti rautatieiden turvallisuuteen. Haluan sanoa aivan selvästi, että kaikki ehdotukset, kommentit, jotka liittyvät rautatiemarkkinoiden avaamiseen, yhdistämiseen, rautatieturvallisuuteen, ovat vain yritys piilottaa näiden onnettomuuksien todelliset syyt. enem, yli 20, meillä on yli 20 kansallista järjestelyä Euroopassa, joilla varmistetaan junien turvallinen liikenne. Nämä, näissä on sekä rautateihin liittyviä komponentteja että mm, junissa sisältyviä juniin sisältyviä komponentteja. Junassa on esimerkiksi jarrutusjärjestelmä, kun rautateillä oleva komponentti tunnistaa vaarallisen tilanteen. Turvallisuus taso e, eri kansallisissa järjestelmissä on eri sama kuin e, säännöt, jotka liittyvät vetureiden ja rautatieiden laitteistoon. Tämä aiheuttaa suurta ongelmia kansainvälisille junille, koska joko e, veturit on vaihdettava rajalla tai niissä täytyy olla mahdollisimman paljon erilaisia järjestelmiä, yhtä paljon järjestelmiä kuin mitä on rauta teillä ja eri maissa on hyvin paljon erilaisia äh, järjestelmiä. Talisjunassa on oltava esimerkiksi seitsemän erilaista järjestelmää, jotta se voi kulkea neljän maan läpi. Äh, siksi äh, eurooppalaisia sääntöjä on suunniteltu ja kehitelty ja niitä otetaan käyttöön suurilla eurooppalaisilla rautatieyhteyksillä. Järjestelmä lyhenne on ERTMS, eurooppalainen rautatiehallinnointijärjestelmä. Kuitenkin tämä on hyvin pitkä ja kallis järjest- prosessi. Monissa maissa vain osa kansallisista vetureista ja rautatiepätkistä on sisältävät nämä laitteistot ja tämä on vienyt useita vuosia. Me olemme järjestäneet useita pilottihankkeita vuodesta 2002 vuoteen 2005 ja vuoden 2005 jälkeen meillä on ollut useita ERTMS-rautatieosuuksia. Meillä on hankkeita käytössä melkein kaikissa jäsenvaltioissa. Belgiassa esimerkiksi Aachenin ja Liesin välinen rautatieosuus käyttää tätä järjestelmää. ERTMS luotiin yhteen toimivuuden parantamiseksi. Tämä mahdollistaa e, vetureiden rajojen ylittämisen, mutta se on myös järjestelmä, joka lisää turvallisuutta. Tämä järjestelmä on täysin operationaalinen tänä päivänä, mutta koska sen e, e, käyttöönottamiseen tarvitaan hyvin paljon aikaa junissa ja kans- niin kansallisia järjestelmiä on vieläkin rinnakkain ERTMSn kanssa. Jotkut muutkin maat ovat ottaneet käyttöön ERTMSn eikä pelkästään yhteentoimivuussyistä. Ne ovat investoineet tähän järjestelmään, koska se on paras järjestelmä markkinoilla tällä hetkellä. Nyt on esitetty kysymyksiä liittyen siihen, että pitäisi verrata tilannetta eri jäsenvaltioiden välillä. Ei ole hyödyllistä luoda jonkinlaista luokitusta jäsenvaltioiden välillä. Kaikki liippuu, riippuu indikaattoreista, referenssiajankohdasta. Yhdellä tai kahdella vakavalla onnettomuudella voi olla suuri vaikutus tällaisiin luokituksiin. On totta, että Belgia on ähm, Euroopan keskiarvosta jäljessä, mitä tulee automaattisiin merkintäjärjestelmiin, merkintäjärjestelmiin. Kiitoksia mielenkiinnosta. Entramos en el turno de los oradores que hablan en nombre de los grupos. Kiitoksia komission jäsen. Ja sitten ryhmien puol- nimissä puhuvat ensinnäkin EPP-ryhmän puolesta herra Matthew Gross, kaksi minuuttia. Äh, Kiitoksia puhemies komission jäsen. Haluaisin kiittää selvityksistänne kun otetaan huomioon tämä onnettomuus äskettäin, niin tietysti osoitetaan kunnioitusta uhreja, mutta myös tutkimusta kohtaan. Sen vuoksi ei ole meidän tehtävämme tehdä nopeita johtopäätöksiä tästä onnettomuudesta. Ei myöskään tietenkään mitään syytöksiä esittää Mehän tiedämme, että turvallisuus on kansallinen prioriteetti edelleen ja tulevaisuudessakin tulee olemaan. Ja me Euroopan tasolla, oliko se sitten parlamentista tai komissiosta, olemme aina pahoitelleet, että tämä yhteentoimivuus ja turvallisuus Euroopan tasolla ei ole ollut suurempi prioriteetti. Hyvin usein onnettomuuksissa on, että politiikassa tehdään sitten uusia ehdotuksia. Tässä täytyy todeta, että tässä oli lainsäädäntö paikalla kuin tekniikkakin. Mikä ehkä ei ollut paikalla oli se, että nähtiinkö näitä tekniikoita prioriteetteina, koska 90-luvun puolivälistä lähtien on olemassa ollut tämä telkiä, äh, tekniikka, Eli tämä niin kutsuttu TPL-järjestelmä oli käytössä 90-luvun puoli, puolivälistä jo ollut. Eli teknisissä määräyksissä ei ollut puutteita. Tulevaisuuden on tärkeää sen puolesta sanoisin seuraavaa. Ei pidä heikentää koulutusta. Se ei ole ollut EU-velvoite ja korkeakoulutettua henkilökuntaa täytyy olla rautateillä tulevaisuudessakin. Tarvitsemme jäsenvaltioissa kaluston uudistussuunnitelmat. Siihen tarvitaan selkeä aikataulu ja parlamentissakin on sitten mahdollisuus selkeästä tavoitteen aloittelusta informoida. Ja kolmantena asiana minun puolestani oli se, että matkustajilla on oikeus saada tietoa siitä, että ne linjat, joita he käyttävät, onko niissä korkeimmat turvallisuusstandardit ja kalustossa myös. Tämä olisi tieto, joka matkustajille pitäisi antaa tulevaisuudessa. Kiitoksia. Kiitoksia. SID-ryhmän puolesta kaksi minuuttia, herra El Kadraoui. Kiitos. Hyvät kollegat, hyvä puhemies, komission jäsen. Sosiaalidemokraattien nimissä haluaisin osoittaa surun valittaa pahoitteluni tämän Buisingenin junaonnettomuuden uhrien perheille. Tietenkin meidän täytyy odottaa tutkinnan tuloksia ennen kuin voimme vetää yksityiskohtaisia johtopäätöksiä, mutta tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, ettemme jo nyt voisi tarkastella rautateidemme turvallisuuskysymyksiä Euroopassa. Meidän tulisi kiinnittää tähän hyvin paljon huomiota. Ja kuten komission jäsenkin sanoi, ja kuten kollegani sanoi, on ollut tärkeitä korkean tason henkilöitä, jotka ovat ainakin halunneet antaa sellaisen vaikutelman, että syy onnettomuuteen löytyy ehkä eurooppalaiselta tasolta, eivätkä ole itse halunneet ottaa tästä vastuuta. Automaattiset jarrutusjärjestelmät Euroopassa, no suoraan sanottuna, jos tätä merkinantojärjestelmää kehitettäisiin, jotta sillä yksittäisellä järjestelmällä korvattaisiin nämä yli 20 järjestelmää. Tätä kannattaa tutkia, mutta me kyllä tunnustamme sen, että tämä on teknisesti kovin monimutkainen asia toteuttaa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että monien maiden täytyy suostua normeihin, joilla on raskaita taloudellisia vaikutuksia kuitenkaan mikään jäsenvaltio ei tämän takia joudu lopettamaan omaa tutkimustoimintaansa tai ERTMS-järjestelmän käyttämistä. Meidän täytyy esittää kysymyksiä siitä, miten me voimme osallistua turvallisempien rautateiden luomiseen. Eurooppalaisella tasolla meidän tulisi kehittää ERTMS-järjestelmää pidemmälle 240 miljoonaa euroa on nyt TEN 10 ohjelmassa jäsenvaltioille tätä tarkoitusta varten. Ja ymmärrän kyllä, että komission ja rautatieviraston täytyy tarkastella sitä, täytäntöönpannaanko turvallisuussääntöjä asianmukaisella tavalla Euroopassa kymmenen vuoden ajalla vuosien yhdeksänsataayhdeksänkymmentäneljä ja 24 välillä tehtiin tutkimus eurooppalaisten rautateiden turvallisuudesta oli tarkoituksena perustaa tällainen turvallisuuskomissio jokaiseen jäsenvaltioihin eh, elin, joka olisi riippumaton kansallisista rautatieyrityksistä. Ja tarkoituksena olisi eh, todellakin viedä rautateiden turvallisuutta eteenpäin, mutta minulla on sellainen olo, että ainakaan Belgiassa tämä järjestelmä ei toimi kovin hyvin. Eli olisi hyvä, jos voisitte tarkastella tätä ja varmistaa sen, että kapasiteettia löytyy ja täytyisi aktiivisesti toimia, jotta rautateiden turvallisuus taataan. Tämä on tehtävä, jonka haluaisin antaa teille. Kiitoksia, herra El Kadrawi. Ja nyt kaksi minuuttia ALDE-ryhmän puolesta, herra Sterks. Kiitoksia, puhemies, minäkin oman ryhmäni puolesta haluaisin esittää suurin valitteluni uhrien perheille ja haluaisin minäkin odottaa tutkimusten tuloksia, jotka toivottavasti pian saadaan. Minun maassani on noussut esiin kysymyksiä siitä, miten Eurooppa on käsitellyt rautatieliikennettä ja rehellisesti sanottuna minä olen kyllä hiukan kauhistunut, kuullessani, kun jotkut sanovat, että turvallisuutta ei ole otettu huomioon. Minä olin esittelijänä tuossa mietinnössä, josta kollega juuri puhui, ja olen ylpeä siitä työstä, mitä teimme. Minä sanoin, että me tarvitsemme korkeita turvallisuusnormeja kaikissa jäsenvaltioissa, ja meidän on luotava eurooppalaiset puitteet. Meillä oli ongelmia jäsenvaltioiden kanssa, ja kuten kollega sanoi, joissain maissa, myös minun maassani, kansallinen täytäntöönpano oli vaikeaa tälle direktiiville ja sitä ei ole vieläkään täytäntöön pantu riittävästi. Tätä asiaa on käsiteltävä, mutta ei ole kyse siitä, että me emme olisi huomioineet turvallisuutta. Ja sitten tulee matkustajiin, jos sanotaan myös, että määrärahoja on annettava käyttöön ihmisille, jotka ovat olleet unnettomuuden osapuolia ja jotkut ovat sitä mieltä, että markkinoiden avaaminen on tuonut lisää epävarmuutta. Tätä minä vastustan. Näin ei ole. Jos katsoo vuoden 2008 eh, tilastotietoja Euroopan rautatievirastolta, yhdistynyt kuningaskunta ja Alankomaat mainitaan siellä ja minä pyytäisin, että otatte huomioon kaikki ne, jotka eh, työskentelevät rautatiealalla. Koulutus, työn järjestäminen, koko eh, yrityskulttuuri perustuu turvallisuuteen. Me emme saa unohtaa sitä, että rautatieliikenne äh, on yksi turvallisimmista liikennemuodoista. Kiitoksia. Ja nyt vihreiden puolesta kaksi minuuttia. Rouva Isabel Durand. Kiitos herra puhemies, hyvä komission jäsen. Traaginen onnettomuus viime viikolla on pahin belgialainen rautatiekatastrofi vuoden 2001 jälkeen ja Itsekin olen näitä asioita huoitanut silloin, kun olin mobiliteettiministeri. Claudia Candeaco kollegamme, mutta myöskin muut uh, uh, onnettomuuden uhrit ovat mielissämme. Kuten muutkin puhujat, en nyt vedä tässä muita johtopäätöksiä kuin sen, että tutkinta on käynnissä, emmekä ryhdy ennakoimaan sen tuloksia, mutta on kuitenkin se selvää, että on valitettavaa, että Belgiassa on niin pitkään vitkuteltu tämän automaattisen jarrutusjärjestelmän aikaansaamiseksi. Ja onnettomuuden jälkeisenä päivänä asetettiin kyseenalaiseksi nämä eurooppalaiset yhteensopivuusstandardit selityksenä tälle onnettomuudelle, niin tätä minäkään en voinut hyväksyä ja olin sitä mieltä, että tämä oli aika lailla pahasti sanottu Eurooppaa kohtaan. Yrityksille täytyisi antaa mahdollisuudet investoida tule, turvallisuuteen johdonmukaisella koordinoidulla tavalla. On kansallisia sääntöjä, jotka jarruttavat kehitystä ja kilpailukykyä, mutta tietenkin asiat menevät samaan aikaan myös eteenpäinkin. Ja tästä syystä me haluamme pitää kiinni korkeasta teknisestä tasosta ja varmaankin viiden kymmenen vuoden kuluttua on menty paljonkin eteenpäin. Näin poikkeukselliset onnettomuudet tuovat mielimme aina sen, että että aina voidaan toimia tehokkaammin turvallisuuden saralla ja voisinkin tehdä pari ehdotusta. Komission jäsen eh, varmaankin tietää, että TEN-verkostoihin kohdistetaan erilaisia ehtoja ja ERTMSn kehittäminen kattamaan koko Eurooppaan, sen tulisi olla prioriteettina. Olen myöskin sitä mieltä, että tässä yhteydessä tulisi asettaa määräaikoja, joihin liitetään voimavarat ja määräaikaan mennessä olisi hoidettava asiat niin, että järjestelmät ovat kunnossa. Ja sitten täytyisi myöskin markkinoiden avaamiseen liittyä, liittää turvallisuuslausekkeita, jotta silloin kun junat liikennöivät eri maiden verkostoissa, niin niiden täytyy mukautua olemassa oleviin järjestelmiin ja niiden täytyy varustaa veturinsa sellaisilla asianmukaisilla laitteistolla. Lisäksi eurooppalainen rautatievirasto voisi myöskin osallistua toimintaan integroimalla paremmalla tavalla nämä kansalliset turvallisuusviranomaiset, mitä tulee esimerkiksi laitteiston hyväksyntään. Kiitos, Anna puhemies. Aika loppui valitettavasti. Nyt herra Epping, minuutti. Kiitoksia. Syyden tutkimus tässä äskeisessä onnettomuudessa ei ole päättynyt, joten en voi siitä sanoa mitään, mutta on yksi asia, jonka ottaisin esille. Jos onnettomuus tapahtuu uk ihmiset syyttävät rautatiejärjestelmän yks, yksityistämistä. No katsotaan Pelkiä. Belgian on 20 miljardia tässä velkaa. Jos katsotaan, niin kaikki on kulunutta ja vanhaa, joten siinä on laiminlyönnin merkkejä näkyvissä. Ehkäpä liikaa rahaa menee henkilökunnan palkkoihin. Ammattiliitot ovat hyvin voimakkaat pelkässä, se tiedetään. Sosialistit rautateitä hoitavat, ja hoitavat niitä huonosti. Jos tässä puhutaan rahan puutteesta, niin mielestäni se ei ole syy koskien ainakaan Belgian rautatiejärjestelmää. Kiitoksia. Puolitoista minuuttia herra Jackie Enää, joka puhuu kuukautta NKR-ryhmän puolesta. Kiitos. Viime vuoden marraskuussa kunnianarvoisa jäsen Simpson sanoi, että vaikkakin eurooppalainen järjestelmä on turvallinen ja edistysaskeleita on otettu äh, vapauttamisen nimissä, niin melkein tukehduin nauroin, koska hän äh, unohti nämä vakavat onnettomuudet, jotka ovat tuoneet äh, turvallisuuspuutteet esiin. Buisingenin onnettomuus, joka tuo mukanaan hyvin raskaita henkisiä ja ruumiillisia vammoja. Se on käynnistynyt uudelleen tämän keskustelun eurooppalaisten rautateiden turvallisuudesta. Onnettomuuksia voidaan aina estää eurooppalainen rautatieverkoston sirpaloituminen on seurausta siitä että kalusto ja hallinnointi ovat sirpaloituneita tässä ei ole käytetty rautateiden maalaisjärkeä, vaan on avattu markkinat kilpailulle ja täten nämä, rautatieverkosto on onnettomuusaltis. Haetaan parasta mahdollista tuottoa ja täten turvallisuus asetetaan vaaranalaiseksi ainoana ratkaisuna ongelmiin puhutaan uuden teknologian käyttämisestä, mutta me tarvitsemme yhtenäistä politiikkaa. Jos joka vuosi huoletaan laitteistoa vähemmän henkilöstöä leikataan, niin totta kai me joudumme vastaisuudessakin puhumaan onnettomuuksista ja esittämään surun valitteluja. Meidän täytyisi kääntää nyt uusi sivu tässä kilpailupolitiikassa ja ryhtyä puhumaan yhteistyöstä. Tämän keskustelun päätteeksi kukaan ei voi olla tietämätön vastuustaan. Mitä minun tulee, niin minä en suostu olemaan liittolaisena tällaisena huolimattomassa toiminnassa. Puhemies, sanoa, että aika loppui. Sitten herra Philip Klaas sitoutumattomien nimissä. Kiitoksia. Ensinnäkin ennemminkin ähm, kannanottoa. Verotaakka Belgiassa on yksi suurimmista maailmanlaajuisesti, mutta ongelma on se, että ne, jotka maksavat veroja, saavat hyvin vähän takaisin näistä veroistaan. Ja erityisesti rautatieala on hyvä esimerkki tästä. Rautateillä tapahtuu paljon myöhästymisiä, vaunut ovat täynnä liikenteiden, liikenteen huippuaikaan. Ja on tyypillistä Belgialle, että jos joku menee pieleen, niin kukaan ei ole vastuussa mistään. Muutama vuosi sitten meillä oli samantyyppinen onnettomuus kuin viime viikolla Bäysingenissä ajateltiin, että sen jälkeen saadaan aikaan parempi turvallisuusjärjestelmä, mutta näin ei käynyt. Eurooppalaisen merkinantojärjestelmän puitteissa tehtiin enemmän, mutta ei riittävästi. On investoitava enemmän turvallisuuteen ja erilaiset olemassa olevat järjestelmät on paremmin yhdistettävä. Ja jos tehokas yhteentoimivuus ei ole mahdollista, niin sitten me tarvitsemme eurooppalaisen järjestelmän. ERTMS-järjestelmän, e sitä on vietävä eteenpäin juna Amsterdamin ja Pariisin välillä käyttää seitsemän erilaista järjestelmää. Kiitoksia. Tähän päättyvät puhujat, jotka puhuvat poliittisten ryhmien nimissä. Ja sitten siirrymme kollegoihin, jotka puhuvat henkilökohtaisesti. Ja ensimmäinen on Kuun. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia, herra puhemies, arvoisat kollegat. Brysselin kauhistuttava onnettomuus pani meidät kaikki miettimään ja me, meidän osanottomme kuuluu uhrien omaisille ja ystäville. Tällaisten onnettomuuksien jälkeen yleensä lähdetään etsimään syyllisiä. Euroopan unioni ja komissio sekä turvallisuusmääräykset, jotka löytyvät direktiivistä 2495, ovat kuitenkin riittämättömät. Mutta toki täytyy aina pohtia sitä, että olisiko meidän vielä tiukannettava turvallisuusmääräyksiä entisestään onnettomuustutkimukset ovat vielä kesken, joten me emme voi tässä vaiheessa vielä arvioida, mikä syy oli. Ehkäpä olisi onnettomuus ollut vältettävissä. Inhimilliset virheet ovat aina mahdollisia. Teknisetkin virheet voivat olla osallisena tässä onnettomuudessa, joten nämä kaksi liittyvät tietenkin rautatieliikenteessä liikenteessä toisiinsa. Mutta riippumatta siitä, onko kyse yksityisen vai julkisen taholla hallinnoimasta rautatien liikenteestä, joten kansallisella tasolla täytyy myöskin tarkastella, onko turvallisuusmääräyksiä noudatettu. En halua tässä nyt lähteä ketään opettamaan toimimaan tietyllä tavalla, mutta voin sanoa, että Saksa halusi panna täytäntöön tämän direktiivin sataprosenttisesti. Ja jos kyse on inhimillisestä ongelmasta, niin silloin tarvitaan myöskin teknisiä hätäjarrutusjärjestelmiä. Jos esimerkiksi ajetaan päin punaisia valoja, niin silloin automaattisesti laukaistaan junasta hätäjarrutusjärjestelmä. ETCS-järjestelmää tulisi ottaa Euroopan laajuisesti käyttöön, jotta myöskin ulkopuolelta voidaan vaikuttaa tilanteeseen. Liikennevaliokunnassa tulemme toki katsomaan mikä tilanne on ja tarkastelemaan myöskin näitä turvallisuusmääräyksiä laatimaan siltä pohjalta omia päätelmiämme. Kiitoksia. Kiitos herra Tarabella, puolitoista minuuttia. Bösingerin rautatie. Äh, onnettomuus aiheutti 18 äh, kuolemantapausta ja lukuisen määrän äh, loukkaantuneita. Nyt olemme arvioimassa Euroopan unionin ja jäsenmaiden rautatieturvallisuutta ja tarkoituksena on saada aikaiseksi eh, yhteentoimivuus ja tehokkuus järjestelmä, mutta turvallisuuskysymykset ovat edelleenkin vailla ratkaisua. Tätä on eh, tarkasteltava laajassa, eh, laajassa mielessä, jotta turvallisuus pystyttiin takaamaan pystyttäisiin takaamaan mahdollisimman tiukasti. Me tarvitsemme kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja meidän on myöskin mietittävä sitä, mitä vapauttaminen on vaikuttanut. Onko julkisen äh, palvelun vapauttaminen mahdollisesti vaikuttanut turvallisuuskysymykseen ja jos on, mitä on tehtävä? Meidän on vertailtava eurooppalaisia äh, normeja, jotka liittyvät joka tapauksessa äh, julkisten palveluiden rooli ja tilanne on muuttunut, mutta meidän on pyrittävä siihen, että saamme aikaiseksi e, voitedirektiivin totaalisen e, täytäntöönpanon, joka ottaa huomioon kansainväliset e, standardit ja takaa myöskin rahoituksen ja turvallisuuden. Seuraavana kollega Higgins. Puhemies, Ihan pieni hetki, kollega Higgins. Niin, ihan pieni hetki. Haluatteko esittää puhujalle suoraan tässä kysymyksen? Kollega Tarabella, hyväksyttekö tämän kysymyksen? Kollega Tarabella, joten olkapa hyvä. Kiitoksia herra puhemies. Yksi kysymys kollega Tarabellalle arvostan häntä toki henkilönä, mutta hän ei voi unohtaa sitä, että Belgian rautatiet saavat Euroopassa kaikista eniten tukia, joten ei tässä voida viitata liberalisointiin ja sen puutteeseen, eikä Tarabella voisi esittää mitään muitakaan tekosyitä. Muistutaisin, että te puhutte sosialistien puolesta, ja kyllähän tietenkin sosialistit vaikuttavat paljon myöskin ammattiliittojen kautta tilanteeseen, joten minun mielestäni meidän täytyisi kyllä toimia vähän toisella tavalla, jottei tämmöisiä onnettomuuksia pääsisi enää syntymään. Kiitoksia. Ja seuraavana kollega Herra eh, Hebin, tässä ei ole eh, vaalikamppailusta kysy, on kyse järkyttävästä katastrofista ja aikaisemminkin saman törmättiin. Nyt on syytä miettiä asian taustavaikutuksia ja syitä. Nyt puhuttiin siitä, että syynä oli inhimillinen virhe ja, ja tässä hengessä minun mielestäni kuitenkin joskin vapauttamisella on omat syynsä, inhimillisen virheen merkitystä ei saa aliarvioida. Ja joka tapauksessa asioihin on suhtauduttava vakavasti, on annettava riittävät lepoajat, koska veturinkuljettajien vastuu matkustajista on valtava, ja tämä on mielestäni yksi keskeisimmistä seikoista. Seuraavana kollega Higgins, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Halin läheinen junaonnettomuus oli tragedia uhreille, heidän perheilleen ja ystävilleen. Nyt on tärkeää oppia tästä tragediasta, jotta voimme välttää tulevaisuudessa tämän tyyppisiä tapauksia. On tärkeää, että rautatietyöläisten ääntä kuullaan ja näin rautatiematkailu on turvallista kaikille osapuolille. Ja brit, yksi brittiläinen on nyt parjannut belgialaisia rautatietyöläistekijöitä puheenvuorossaan, vaikka on selvää, että uusliberalismi ja sääntelyn purku ovat vahingoittaneet valtavasti rautatiejärjestelmäämme. Belgiassa on hyvin paljon turhautumista ja tämä oli selvää monista spontaaneista lakoista ja monet näistä työntekijöistä ovat ottaneet tähän kantaa. Tämä oli kolmas vakava tapaus Belgiassa yhdeksässä kuukaudessa. Viimeksi 2001 oli tällainen katastrofi ja tiettyjä turvallisuustoimia luvattiin, mutta niitä ei kuitenkaan ole toteutettu. Ja belgialaiset rautatietyöntekijät joutuvat tekemään pidempiä päiviä ja heillä on vähemmän taukoja. Eli silloin myöskin turvallisuus kärsii. Ja tietenkin EU-komission kammottava vapauttamis- ja yksityistämispolitiikka uhkaa turvallisuutta. Eli rautateiden voitot tulevat ensin. Ja meidän kuitenkin täytyy pitää huolta, että rautatieinfrastruktuuri jää valtion haltuun ja että siihen tehdään tarvittavia investointeja. Kiitos. Kiitoksia kollega kaksi minuuttia. Ja, Kiitoksia, herra puhemies. Minäkin haluan esittää osanottoni uhrien omaisille, mutta siitä ei ole paljon iloa heille, jos me aina korostamme vain sitä, että rautatie kuuluu edelleenkin turvallisimpiin liikennemuotoihin, kun katsotaan vain onnettomuustilastoja. Tietenkin meidän täytyy katsoa, mitkä ovat onnettomuuden syyt. Mutta niin kuin täällä jo tuli todettua, niin tekniset asiantuntijat ja tuomioistuimet joutuvat setvimään näitä kysymyksiä. Meidän täytyy pohtia sitä, että mikä prosessissa mättää, kun ollaan pyritty luomaan eurooppalaisia rautatiemarkkinoita ja mitä voimme nykyisin varoin tehdä, jotta onnettomuuksia voidaan välttää. Jokainen onnettomuus on yksi liikaa. Minä olen seurannut tilanteen kehittymistä ja tästäpä syystä saaneenkin viitata muutamiin ongelmiin, jotka vaikuttavat turvallisuuden tasoon. 90-luvun alkupuolella olisi ollut mahdollista kilpailuttaa tai asettaa tietynlainen kilpailu rautatiemarkkinoille aikaiseksi, mutta Minun mielestäni, ja niin kuin kollega Kallaskin on sanonut, niin 90-luvulla tilanne olisi voitu saata, saada kuntoon ja tekninen harmonisointikin oli tarjolla. Mutta pirstaloituminen johti siihen, että kovin monet tahot pääsivät vaikuttamaan järjestelmään, järjestelmään joka voi toimia kunnolla vain, jos sitä ohjataan yhden tahon kautta. Viimeaikaiset onnettomuudet velvoittavat yhtäältä jäsenvaltioita, infrastruktuurihallinnoitsijat, ratahallintoyhtiöt ja komissiot toimimaan tehokkaasti. Erityisesti viittaa tässä komissioon, joka on ottanut määräyksiä käyttöön ilman sen kummempia evaluointeja. Evaluointityö tehtiin vasta ihan hiljattain ja yritykset valitsivat väärän strategian, jäivät odottamaan eurooppalaista järjestelmää ja säästivät säästämistään. Henkilöstöä vähennettiin, niin kuin täällä on sanottu, ja investointejakaan ei toteutettu. Joten tästäpä syystä haluaisin korostaa vielä kolmea seikkaa. Varoja on annettava enemmän käyttöön, jotta modernisointiprosessia saadaan edistettyä. Kiitoksia. Kyllä te olette nyt ylittäneet hyvinkin paljon oman puheaikani, joten joudun katkaisemaan puheen kollega Tikau, olkaa hyvä. Transportul feroviar este în general mai sigur. Yleensä äh, rautatiesti kulkeminen äh, on äh, turvallista ja tehokasta, mutta siitä huolimatta vuonna 2007 yli 2600 ihmistä joutui rautatiennettömyyden uhriksi. Ja matkustaja sekä tavarajuna onnettomuuksia on äh, tapahtunut. Belgian katastrofi oli järkytys meille kaikille. Ja valitettavasti rahoituskriisi ja taloudellinen kriisi on äh, ainoastaan vaikeuttanut tilanteen hallinnointia. Henkilökuluja äh, pyritään vähentämään ja, ja muutenkin uudistusten hidas toteuttaminen <clears throat> on onnettomuuden taustalla. Siksi pyydän Euroopan komissiota ryhtymään pikaisesti toimiin, jotta turvallisuustasoa voidaan nostaa ja jotta rautatieliikenne ylipäätään olisi tehokasta ja turvallista. Kolmanneksi haluaisin myöskin uuden rautatieinfrastruktuuriverkoston käyttöön ottamista. Ο κύριος Κάντσιαν για δύο λεπτά. Kiitoksia seuraavana kollega Kansian. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Viimeaikaiset rautatieonnettomuudet eh, Belgiassa ja Italiassa ovat osoitus siitä, että järjestelmä ei toimi ja parannuksia tarvitaan nimenomaan turvallisuuden saralla. On eh, järkyttävää, Äh, ajatella, että rautatieseurantajärjestelmää on valmisteltu jo vuodesta 2000 asti. ERTMS-järjestelmä on siis valmistella, mutta edelleenkin kymmenen vuoden kuluttua tilanne on täysin auki. Meillä on yli 20 erilaista turvallisuusjärjestelmää käytössä ja siksi on ilmeistä, että tämän tyyppisiä tilanteita sattuu. Me tarvitsisimme eurooppalaista infrastruktuurijärjestelmää sekä teknisesti että taloudellisesti yhteensopivaa järjestelmää ja myöskin yhteistyöjärjestelmien ja yritysten hallinnointia pitäisi parantaa. Kuitenkaan yhteisön lainsäädännössä ei ole minkäänlaista päivämäärää asetettu sille, jolloin RTMS-järjestelmän pitäisi astua voimana. Toimivaltuudet ovat edelleenkin määrittelemättä. Voi olla, että olisi parempi saada aikaiseksi selkeä aikajakso, päivämäärä, jolloin järjestelmä otettaisiin käyttöön, tai sitten muita kannustimia, jotta infrastruktuurit saataisiin paremmin kuntoon valmiiksi, että niitä todella myöskin käytettäisiin. Yhteensopivuus ja, ja markkinoiden parempi yhteentoimivuus pitäisi taata. Sitä kautta olisi helpompi toteuttaa yhteisiä <clears throat> turvallisuusjärjestelmiä, joka pitäisi olla ennakkoehto ehto ylipäätään sille, että saa harjoittaa kyseistä toimintaa ja saa toimiluvan. Eurooppalaisen <clears throat> rautatievalvontaviraston roolia pitäisi myöskin vahvistaa. Kiitoksia kollega Serracani. Yksi minuutti. Heti Brysselin onnettomuuden jälkeen on ryhdytty puhumaan tekni- eh, tehokkuudesta ja turvallisuudesta. Direktiivi on peräisin vuodelta 2004 ja siinä todetaan, että rautatieliikennettä harjoittamien yritysten eh, on oltava <clears throat> myöskin velvollisia, yritykset ovat velvollisia eh, myöskin tehokkuudesta ja turvallisuudesta. Belgian onnettomuuden jälkeen käynnistettiin erilaisia tutkimuksia ja näytti siltä, että kyseinen juna ei täyttänyt va- vaatimuksia. Jos turvallisuutta halutaan lisätä, on myöskin sitä valvottava. Euroopan komission on taattava se, että koko eurooppalainen rautatiejärjestelmä on valvonnan alaisuudessa. O kirjus Nitras, ja panie puhemies. Ensinnäkin haluaisin esittää surun valitteluni näiden uhrien perheille ja haluaisin todeta yhden seikan, jota vielä ei ole mainittu. Täällä käydään nyt keskustelua ja on ihan hyvä, että näistä asioista puhutaan ja minulla on oma mielipiteeni. Minusta vapautetut markkinat toimivat paremmin kuin sellaiset, joita valtio johtaa. Mutta kuitenkin toinen asia täytyy myöskin ottaa esiin. Tässä ei nyt puhuta pelkästään omistusrakenteesta tässä yhtiössä, onko se yksityinen vai valtion omistuksessa, vaan nyt puhutaan markkinoista. Ovatko markkinat vapaat vai ovatko ne säännellyt markkinat? Ja joissain jäsenvaltioissa kyseessä on varsinainen monopoli, eli ainoastaan yksi toimija näillä markkinoilla. Hyvin usein tilanne on seuraavanlainen. On niin paljon erilaisia järjestelmiä. Monet Euroopan jäsenvaltiot omaavat useamman turvallisuusjärjestelmän rautateillä. Ja nämä järjestelmät ovat keinotekoinen este, jolla sitten suojellaan yritystä, jolla on hallussaan monopoli kotimaan markkinoilla. Monissa tapauksissa näitä varusteita ei uusita vuosiin, ja näin estetään uusien kilpailijoiden saapuminen markkinoille. Ja tämä on yksi syistä, miksi meillä on niin paljon järjestelmiä ja niin paljon turvallisuusongelmia ja muita ongelmia. Jos nyt katsotaan sitä, miten rakennerahastojen varoja on jaettu uusiin jäsenvaltioihin, voitte nähdä, että siellä ei ole käytännössä ollenkaan resursseja rautateiden infrastruktuuriin, koska tässä tapauksessa meillä olisi sama hallinnollinen elin, joka tekisi hakemukset ja sitten hyväksyisi nämä hakemukset, ja se ei niitä kiinnosta. Monet jäsenvaltiot haluaisivat varmistaa, että tämänhetkinen tilanne jatkuu. He eivät halua kilpailua muista maista tai myöskään muilta kotimaisilta toimijoilta. Ja lopuksi on nähty, että turvallisuus kärsii tästä. Bellet, ja Kollega Beli, kaksi minuuttia. Kiitoksia, herra puhemies, arvoisa komissari. Viimeaikaiset kauheat onnettomuudet kyllä edellyttävät eurooppalaisen tason tutkimuksia. 18 ihmistä menetti henkensä ja meidän täytyy oppia tästä tilanteesta hyvinkin nopeasti. Meidän täytyy varmistaa, että Belgiassa ja Euroopassa ylipäätään turvallisuuden taso rautatiemarkkinoilla paranee. Kysehän ei ole Euroopan ongelmasta, eli että tätä automaattista jarrutusjärjestelmää ei ole otettu täydellisesti käyttöön Belgiassa. Mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö Euroopan tarvitsisi tehdä jotain. Päinvastoin, Euroopan komission pitäisi arvioida tilannetta ja siltä pohjalta löytää vastauksia konkreettisiin kysymyksiin kuten esimerkiksi siihen, että tehän tiedätte, että yritykset ovat velvoitettuja vuodesta 2013 alkaen ottamaan käyttöön tämän uuden ERTMS-järjestelmän, mutta me tiedämme jo nyt, että tämänhetkiset rataverkostot eivät ole vielä kykeneviä toimimaan tämän järjestelmän kanssa. 2800 kilometriä verkostosta on varustettu tällä uudella turvallisuusjärjestelmällä ja Belgian verkoston laajuus on jo suurempi kuin tämä 3400 kilometriä, joten tämä on osoitus siitä, että me emme ole valmiita ottamaan käyttöön tätä järjestelmää, joten järjestelmät eivät kykene kommunikoimaan keskenään, joten nyt kyllä tilannetta täytyy tutkia tarkemmin. Arvoisa komissaari, katsokaa mitä teette, mutta välttäkää, että rautatiepuolella henkilöstöä ei painosteta liikaa. Tietenkin voimme pohtia sitä, että pitäisikö Euroopassa ottaa yhtenäiset ajo- ja lepoajat käyttöön, kuten raskaan kaluston kuljetuksen puolella. Eli meillä on nyt ikään kuin velvollisuus toimia meidän täytyy arvioida tilannetta ja tarvittaessa meidän täytyy osoittaa poliittista tahtoa muuttaa tilannetta. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana Catch the Eye-menettelyyn. Kollega Krima, yksi minuutti. Puhemies, komission jäsen. Tämä hirvittävä onnettomuus aiheutui, kun kaksi veturia, jotka kuuluvat valtiolle ja jotka toimivat valtion rautateillä, törmäsivät. Ja henkilövaunuissa, henkilöjunissa ei ole mitään kilpailua Belgiassa – ja tämä ei liity kuitenkaan nyt markkinoiden avaamiseen, vaan turvallisuustoimien puutteeseen. Ja tähän jo viitattiinkin, eli tätä tekniikkaa on olemassa ollut jo 20 vuotta. Signaali, tiettyyn signaalin tullessa junat pysähtyisivät automaattisesti, mutta miksi tätä järjestelmää ei ole käyttöön? Itse olin esittelijänä matkustajatietojen osalta, mutta yksikään jäsenvaltio ei ole ottanut näitä järjestelmiä vielä käyttöön. Ja tämä on kansallinen tehtävä, ja siksi meidän täytyy miettiä, miksi 20 vuoden aikana Belgia ei ole sijoittanut näihin turvallisuustoimiin. Se olisi voinut luopua hiukan moottoriteistä ja suorittaa näiden turvallisuustoimien toteutuminen. Tämä nyt oli ensimmäinen kerta, kun näin kauhea onnettomuus tapahtui Belgian rautateillä. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Haluaisiko joku nyt vielä kuitenkin käyttää puheenvuoroa? Jos ei, niin siinä tapauksessa puheenvuoron saa komission jäsen Kallas. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. Um, Kiitoksia, puhemies. Tietysti tämä keskustelu joka liittyy tähän Belgian traagiseen onnettomuuteen. Se on tietysti osa tätä kokonaiskeskustelua rautateiden turvallisuudesta ja eurooppalaisen liikenteen kehittymisestä. Komissio on valmistelemassa valkoista kirjaa liikenteen tulevaisuudesta, ja siinä tietysti tarkastellaan hyvin läheisesti kaikkia turvallisuustekijöitä kaikessa liikenteessä, mukaan lukien rautatiet. Ja kuten mainittiin usean otteeseen, sehän on yksi kaikkein turvallisempia liikennemuotoja. Tärkeää myöskin se, että tällä hetkellä keskustellaan rautatiepaketista, ensimmäisestä rautatiepaketista, joka on vanhan uudelleenlaadinta. Eli me teemme edelleen työtä, mutta muutama huomio vielä. Eurooppalainen rautatiejärjestelmä on suunniteltu niin, että se sopisi yhteen eri järjestelmien välillä. Se on tärkeä osa turvallisuusjärjestelmää, mutta turvallisuus kuuluu kuitenkin edelleen jäsenvaltioiden kontolle, riippumatta siitä, mitä järjestelmää käytetään. Mutta ERTMS ja TNT-verkostot, näistä on myöskin keskusteltu, se on yksi hanke liittyen liikenneen valvontajärjestelmiin. Ja vuonna 2020 on 20 000 kilometriä rautateitä, joilla tätä järjestelmää käytetään Belgian mukaan lukien. Rautateillä ajat, ajat ovat pitkät ja investoinnit ovat huomattavia. Ja 85 prosenttia TNT-verkoista nämä varat ovat, on varattu rautateiden parantamiselle. Ja tietysti olen iloinen, että Euroopan parlamentti tukee meitä ja silloin voimme lisätä liikennesektorin investointien rahoitusta. Eli se olisi tärkeää. No tietysti inhimilliset tekijät ovat aina tärkeitä. Ja kun puhutaan nyt turvallisuusstandardeista, standardi, jolloin punainen valo tarkoittaa, että täytyy pysäyttää. Sehän on ollut olemassa jo 1800-luvulta lähtien. Jos nyt puhutaan siitä, että olisi jonkinlainen sataprosenttisen varma jarrujärjestelmä, jolla voitaisiin välttää inhimilliset virheet, niin se ei pidä paikkaansa. Aina on pieni mahdollisuus inhimilliselle virheille ja inhimilliselle vastuulle. Sitten vielä vapauttaminen ja julkiset palvelut ovat kaksi eri asiaa. Kukaan ei voi pysäyttää valtioita tarjoamasta hyviä julkispalveluita myöskään vapauttamisen aikana. Tämä on sallittu Euroopassa ja jäsenvaltioissa, ja tämä vapauttaminen ei sulje pois hyviä julkispalveluita. Kiitos. Paljon kiitoksia. Keskustelu tästä aiheesta päättyy päättyy tähän. Äänestykset alkavat tasan viiden minuutin kuluttua.